esityslistalla, joka on komission julkilausuma. Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi. komission puolesta puheenvuoron saa Rova Jurova. Olkaa hyvä. Honorable members of the European Parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat ilmaisun vapaus on erityisen tärkeä toimittajille ja muille ihmisille, jotka toimivat tiedotusvälineissä. Heidän täytyy olla vapaita kritisoida valtiota ilman, että heitä siitä syytetään. Tämä on tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. Voi olla hyväksyttävää, äh, äh, voi olla ilmaisunvapauden rajoittaminen, mutta tämän rajoituksen täytyy olla suhteellinen. Se ei saa olla sen enempää kuin mikä on tarpeen sopivaa ja se ei saa olla liiallista äh, niissä olosuhteissa. Mitään harmonisoitua järjestelmää Euroopan unionissa ei ole ähm, ilminantajien suojelemiseksi, mutta EU-säännöt ilminantamisesta on olemassa tietyillä aloilla, kuten EUn kilpailulainsäädännössä tai markkinaväärinkäytösasetuksessa, jossa käsitellään ähm, äh, väärinkäytöksiä rahoitusmarkkinoilla. Tässä puhutaan ilminannoista julkisille viranomaille. Meillä, kun ei ole EU-lainsäädäntöä, jäsenvaltioiden tehtävänä on säädellä tätä kysymystä noudattaen kansallista lainsäädäntöä, Euroopan perusoikeus yleissopimuksen mukaisesti. Kiitos. Kiitos, hyvä komission jäsen. Nyt menemme ryhmien puhujiin EPPn puolesta Romana Tomczyk. Kiitoksia puheenvuorosta. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että veronkierto ja välttely on vakava ongelma. Se vaikuttaa talouteen, se vaikuttaa elintasoon. Me yritämme taistella ilmiötä vastaan eri keinoin Yksi keinoista on turvallinen pilvi, internetväline, jonne meidän pitää lähettää tietoa haitallisista verokäytännöistä. Tämä kuulostaa varsin lupavalta, mutta kuitenkin kysymys kuuluu, miten tätä, tätä täytäntöön pannaan. Ja silloin eteen tulee huomattavia vaikeuksia, aivan erityisesti juridisia vaikeuksia. Tämä on äärimmäisen arkaluontoista aluetta, joka liittyy parlamentin äh, rooliin, luonteeseen, tietosuojaan. Miten säilytetään nimettömyys? Onko se mahdollista? Miten suojellaan tietoja? Toisin sanoen, kun tulevaisuudessa tehdään päätöksiä, me täällä parlamentissa meidän pitäisi olla tietoisia omasta tehtävästämme, joka on olla yhteislaan säätäjänä ja meidän pitää kysyä itseltämme, haluammeko ylittää tämä rooli vai ei. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten SND-ryhmän puolesta Peter Simon, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies komissiota äh, on tuettava. Kyllä, meillä on kilpailuoikeudessa ja muualla erityissääntöjä. Sekin on totta, että tämä on jäsenvaltioiden tehtävä löytää äh, sääntöjä, mutta ollaanpa nyt kaikki rehellisiä. Uskoko joku täällä salissa, että jäsenvaltiot tekisivät tämän aivan itse, löytäisivät tasapainoisia sääntöjä, jotka huomioisivat toisaalta yritysten edut ja liittyen valtioon ja julkiset edut saada tietoa asioista, jotka eivät ole hyväksyttävissä veronkierrosta esimerkiksi. Tasapainon löytäminen näiden asioiden välillä se pitäisi jättää jäsenvaltioiden käsiin. Se ei voi kuin epäonnistua. Siksi komission täytyy olla rohkea. Teillä täytyy olla eurooppalainen näkemys siitä, milloin voidaan nostaa salasapitovelvollisuutta yrityksille kysymyksiä kohtaan, milloin joku on niin yhteiskunnallisesti tärkeä, että tämä salassapitovelvollisuus voidaan murtaa, koska yhteinen etu on niin tärkeä ja sitä ei, siitä ei silloin rankaista. Tällaisen ehdotuksen teiltä haluaisin. Ei se tietenkään ole oikeudellisesti sitova, ei, mutta koska olette sopimusten valvoja, koska olette se instituutio, jonka tarkoituksena on katsoa, että Euroopassa ollaan yhtä mieltä siitä, millaista lainsäädäntöä on luotua ja millaista ehkä vielä luodaan, niin sen, mielestä, sen takia komission täytyisi tehdä edes rohkeita ehdotuksia ja rohkaisisin teitä siihen. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi liberaaliryhmästä äh, Marian Harkin, kaksi minuuttia. Mr. Chair, the Kiitos puhemies. Järjestäytynyt äh, rikollisuus rikollista käsittelyä aloite mun saatetaan huomenna. Ja toivon, että se voidaan käyttää voidaan kampanjoida eurooppalaiselle direktiiville, jolla puolustettaisiin ilmiantajia Euroopan oikeusasiamies on pyytänyt meitä muuttamaan toimintakulttuuriamme myötämään, että huonoja asioita tapahtuu, ja hän väittää, että ilmiantajat eivät riitä, että pidetään petokset muun muassa pois jo toiminnasta, mutta niillä on kuitenkin oma osansa. Ne siis antavat hälytyksen. Yhdeksästä toiminnasta vain kaksi on vastannut sopivasti oikeus asiamiehen vaatimuksiin, että olisi sisäiset säännöt näistä ilmiannoista. Vain komissio ja tilintarkastusomistun on asettanut politiikat, joilla otettaisiin huomioon ilmiantajien huolenaiheet, joilla suojeltaisiin yksilöitä. Mitä tulee LuxLeaks-ilmiantajan suojelmiseen, joka on aiheena tänään, niin haluaisin kuulla, mitä komissio voisi sanoa tästä, sillä hän ei sanonut vielä mitään. Hän sanoi vain, että jos ei ole EU lainsäädäntöä, niin jäsenvaltion asia on tämä. Me tiedämme, mutta mietin, että eikö komissiolla ole muuta sanottavaa tässä. Se johtuu siitä, että LuxLeaks-ilmiantajat ovat olemassa, että meillä on nyt veroasioista vasta valikunta parlamentissa aina. Erityisesti kriisiaikoina kansalaiset haluavat nähdä, että verotusasioissa käytetään avoimuutta, haluavat tietää, että heidän hallituksensa ja että EU-tasolla toimitaan yhteistyössä ja että pyrimme varmistamaan vero-oikeudenmukaisuuden. Tarvitaan toimikulttuurin muutos, sillä muuten petokset kaikilla aloilla jatkuvat. Oli kyse pienistä, suurista keskitason toimijoista. Minun mielestäni yksi suurimmista haitoista liittyvät pituuksiin, kavalluksiin ja pelkona on jäädä kiinni, mutta jos nämä rikolliset tietävät, että ne, jotka voivat ilmiantaa, joutuvat todennäköisesti tai pysymään hiljaa, niin he todennäköisesti jatkavat näitä toimiaan. Komission jäsen, meidän tulee ryhtyä toimiin EU-tasolla. Kiitos. Marin, are you prepared to take blue card from... Oletteko valmis äh, vastaamaan sinisen kortin kysymykseen kollega Negreskulta? Olkaa hyvä, herra Negresku. Olen samaa mieltä monista niistä asioista, jotka sanoitte. Äh, emmekä me voi äh, niitä vastaan, jotka kiinnittävät huomion kiertoa. Minun kysymykseni, ne, jotka ovat veroja kiertäneet, ja sitten osoittavat sormella muita veronkiertäjiä. Mitä me teemme heidän suhteen? Eh, I'm not sure I fully understood. En ole varma ymmärsinkö kysymyksen vaikutti siltä, että kysyt, että mitä me teemme niistä, jotka tekevät verovälttelyä ja osoittavat sormella muita ihmisiä. Tämä on ainakin käännössä, en ole varma mitä kysymyksen relevanssi on, mutta verovälttely on rikos ja rangaistuksia tarvitaan, mutta pahoittelut kollegalle on varma tästä kontekstista, jos hän esitti kysymyksen. Jos se tietäisi sen, ehkä voisin antaa teille kunnon vastauksen. Thank you. Maybe we can clarify that. Kiitoksia. Ehkä voimme selvittää tämän myöhemmin. Sitten vasemmistoryhmän puolesta puhuu puolitoista minuuttia kollega Demasi. Puhemies Gue, vasemmisto ryhmä pyysi tätä kohtaa esityslistalle ja kiitän kollegoita siitä, että tänä iltana voimme tässä piirissä kokoontua. Journalisti Eduard Perrin joutui Luxemburgissa kolmantena henkilönä syytteeseen liittyen LuxLeaks-ilminantoihin. Meidän on häntä ja Antoine Del Tuuria tällaisia ilminantajaa kiittäminen uudesta uutta valiokuntaamme. Me kunnioitamme oikeuslaitoksen riippumattomuutta, mutta myös lehdistön vapautta. Luxemburg eh, rikkoo tällä eh, perusoikeuskirjaa ja ihmisoikeusyleissopimusta, EUn komission eh, direktiivi, joka suojelee liikesalaisuuksia vähentää tätä suojaa vielä entisestään. Veronmaksajat menettävät joka vuosi yhden miljardin euron arvosta veronkierron kautta. Eurooppa mm, menee taatumaan ja kunnolliset ihmiset ovat tässä tyhmiä. Veronkierto ei ole mikään liikesalaisuus. Eh, siksi ilminantaja on suojattava, eh, jos he eh, ilminannoillaan suojaavat suurempia yhteiskunnallisia etuja. Minä odotan EUn komissiolta, että se tuomitsee Luxemburgin oikeus tapaukset, kuten se tekee muissakin maissa, ja että se ei suojaa rikollisia, vaan suojaa niitä, jotka noudattavat lakia. Seuraavaksi vihreiden puolesta, hyvä, se oli yksi minuutti. Puhemies, arvoisa komission jäsen 23. huhtikuuta Eduard Perrin, journalisti, joka paljasti LuxLeaks-skandaalin, joutui äh, tutkintaan Luxemburgissa, koska häntä syytetään siitä, että hän on rikkonut liikesalaisuutta. Tämä on kova isku demokratiallemme. Se paljastaa, kuinka brutaali järjestelmä meillä on, kun tällaisia paljastuksia tulee jatkuvasti, mitä tulee eh, verokysymyksiin, mutta myös ympäristökysymyksiin, työoikeuteen. Journalisten rooli näissä kaikissa kysymyksissä on erittäin ratkaiseva tärkeä. Hän on pyytänyt kuitenkin avoimuutta. Eh, avoimuutta on vaadittu ja EU kuitenkin joutui tekemään valinnan salaisuuden ja läpinäkymätön välillä. E-, Eduard Peränin tapaus, samoin kuin Antoine de Tourin tapaukset, ovat sellaisia, joita ei voida mitenkään hyväksyä. Heillä, heillä pitäisi olla sankareita, heitä pitäisi suojella. Nyt haluatte laajentaa 28 maahan muiden ihan toisen aikakauden lakeja. Tässä toimitaan yleistä etua vastaan. Nyt on niin, että me tiedämme näiden intressien nimen. Me tiedämme, äh, keistä loppareista on kysymys ja uusi komissio ja uusi komission jäsen teki itselleensä kunniaa, jos täysin paljastaisivat nämä suhteet, jotka liittyvät aikaisempaan komissioon. Kiitoksia. Ja nyt äh, E FDD-ryhmästä. Kollega Marko Tanni, yksi minuutti. E Kiitoksia puhemies. Tänään parlamentissa keskustellaan äh, veronkierron ja veron äh, välttämisen äh, torjunnasta. Meillä on jopa erityisvaliokunta. Tämä onnistui vain, koska toimittajat ja ilminantajat toimivat, kuten Anton Del Ture nostivat esiin nämä epäreilut käytänteet Mm, nyt täytyy suojella riittävästi niitä, jotka ilmin antavat tällaisia vääristyneitä käytänteitä, erityisesti verotuksen alalla jos haluaa tutkia tämän tyyppisiä asioita, täytyy saada tiettyjä takeita, kuten ne, jotka haluavat tällaisten mekanismien sisältä osoittaa, millaisia porsaanreikiä järjestelmässä on. Tietenkin nämä henkilöt olivat mukana laittomissa toimissa, mutta on Euroopassa henkilöitä, ilminantajia, jotka ovat tehneet paljon suurempia rikoksia. Meidän täytyy poistaa kaikki tällaiset veronkierron mahdollisuudet ja sitä varten tarvitsemme heitä ja meidän annettava heille tukea ja suojaa. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomista puhuu Bernamonu yksi minuutti. Merci, madame. Kiitos äh, komission jäsen ilmiöntäjät ovat laittaneet päivän valoon erilaisia skandaaleja, Muussa LuxLeaksin ilman näitä tekijöitä. Me emme olisi ole tienneet näistä asioista, joten pitää suojella. Niitä ei ole ollut rohkeutta paljastaa nämä laittomuudet. Heillä on ollut riskejä muissa henkilökohtaisia riskejä, mutta ovat halunneet puolustaa yleistä intressejä, mutta minusta ilmiantajien suojelun pitäisi olla globaalia ja se pitäisi kattaa myös korruptiotapaukset, muissa poliitikot tai työ- tai ympäristölaisuuden rikkomukset ja miksi käy myös ilmiannot, jotka liittyvät muussa maahanmuuttoon. Mitä tulee fiskaliuteen, niin pitää kuitenkin kunnioittaa yksityisyyttä. Ei tarvita epäterveitä toimia seuraamusten lisäksi pitää myös kohdentaa myös niihin ta- taloustekijöihin, jotka ö, ovat ryhtyneet petoksiin muun muassa Pricewaterhouse, LuxLeaks-skandaalissa. direktiivissä EUn tulee pysyä yhtenäisenä. Jos tämä tasapaino onnistuu, niin Front National puoltaa tätä direktiiviä, jolla suojellaan ilmiantajia ja journalisteja. Kiitos. Merci, monsieur le collègue. Maintenant, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Emil Radev, yksi minuutti. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Se, että luodaan internetsivu, jolla voidaan tehdä ilmoituksia näistä veropäätöksistä. Tämä on riskialtis aloite, joka ei varmastikaan saa aikaan toivottuja tuloksia tämä johtuu moninaisista syistä. Ensinnäkin monia väärinkäytöksiä voi tapahtua, samoin välien selvittelyjä. Se, miten varmistetaan tietojen todellisuus tämän nettisivuston kautta tarvitsee vielä lisäponnisteluja, samoin toimivaltuuksia, joita Euroopan parlamentilla ei ole. Toiseksi, kun ajatellaan oikeusyksikön kielteistä lausuntoa, emme voi taata nimettömyyttä eh, näille ilmiantajille, koska Euroopan parlamentin jäsenenä meillä ei ole eh, samaa oikeudellista suojelua kuin journalisteilla on. Sitten kolmanneksi, jos luodaan tällaisia turvallisia pilviä, se voisi olla vaarallinen ennakkotapaus, joka jatkossa, jota jatkossa voitaisiin soveltaa muihin äh, valiokuntiin paljon. Mitä tehdään, jos se näin käy? Siksi haluaisin eh, erityisvaliokunnalta kannaton samoin oikeusyksiköltä. Nimittäin me emme tarvitse tällaista nettisivustoa ollenkaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Anna Gomes, puolitoista minuuttia. Suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltiosta ei suojellut eh, ilminantajia, jotka eh, kertovat korruptiosta, eh, veronkierrosta ja muusta. 2013 Krim-valiokunnan mietinnössä pyydettiin tehokasta ohjelmaa, jolla suojeltaisiin niitä, jotka kertovat huonosta hallinnosta ja epäsäännönmukaisesta kansallisella ja paikallisella tasolla. Me olemme nyt kuulleet LuxLeaksista. Ei voida hyväksyä sitä, että EUn perustajavaltio syyttää ilminantajia, jotka äh, kertovat yksityisyritysten ähm, verokierrosta. Äh, LuxLeaksiin äh, ja Luxemburgin toiminta polkee ähm, EUn etuja. Del Tour on kertonut laittomista ja epämoraalisista toimista julkisuuteen, eikä voi olla hyväksyttävää se, että hänet asetetaan syytteeseen. Komissiohan on ehdottanut säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tiedonvaihtoa ennakkoveropäätöksistä. Siksipä pyytäisin, että syyttäjän laitos Luxemburgissa luopuisi näistä toimittajien syytteistä. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi Marias Matias, yksi minuutti. Kiitos puhemies. No me pidämme tätä keskustelua täällä suhteessa hyvin tarkanaisen herran perään. Tämä toimittaja paljasti tietoa, joka oli julkisissa intresseissä LuxLeaks-tapauksessa, ja hänet on asetettu syytteeseen tämän seurauksena – tieto, paljasti on niin tärkeää, että olemme perustaneet oman valiokunnan, jossa käsitellään näitä veropäätöksiä Euroopan parlamentissa. Junckerin pitäisi tästä joutua syytteeseen eikä perään, niin henkilö, joka joutuu syytteeseen, on henkilö, joka auttaa kansalaisia. Kun taas mies, joka hyökkää kansalaisten ö, intressejä kohtaan, johtaa komissiota. Tilanne on hyvin selvä. Ei ihmekään, että EU-kansalaiset eivät luota toimielimiin. Tämä on niin alkaluontoinen aihe, mutta mitään ei tehdä, jotta suoltaisiin ihmisiä, että laitetaan viestiä kansalaisille, että heidän tulisi luottaa EUn toimielimiin. Joten meidän tulisi suojella näitä ilmiantajia, eikä asettaa heitä syytteeseen. Now for Sean Kelly. Kiitoksia. Sitten Sonkeli yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen iloinen, että saan puheenvuoron tästä tärkeästä aiheesta. Urheilussa äh, erotuomari puhaltaa pilliin ja ihan niin, näin. Äh, häntäkään ei useinkaan rakasta, mutta kuitenkin häntä kunnioitetaan. Sama koskee näihin ilmiöihin, jotka toimivat yleisen edun mukaisesti. Kyse ei ole mikään pikkuasiasta, mutta se vaatii suurta rohkeutta ja erityisesti kun paljastetaan väärinkäytöksiä, väär, äh, rikoksia, joita tulee veronkiertoon, veron välttelyyn ja mm, tulee verojen välttelyyn suuret yritykset ovat todella osoittaneet kykyissä näissä kysymyksissä yksi biljoona, on arvioitu, menetetään tällaisen laittoman toiminnan kautta vuodessa. Tämä on hyvä, että tähän, tässä on puututtu asiaan ja ilmiön, että tarvitsemaan heitä emme pysty löytämään näitä rikoksia. Kiitoksia. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja tässä on Notis Marias, yksi minuutti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 ja veron välttelyt ovat yhteiskunnan vastaisia toimia. Ne saattavat tulla ilmille myös toimittajien kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että toimittajien kertomusten ei pitäisi olla oikeustoiminnan kohteena. Tätä ei voida hyväksyä koska toimittajien ilmoinannot toivat LuxLeaksin valoon. Se kertoi siitä, että jotkut valtiot ovat veroparatiiseja ja antavat mahdollisuuden monikansallisille yrityksille vältellä veroja. Se, mitä tapahtuu, on laitonta, sitä ei voida hyväksyä. Se on Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen vastaista, joten me vastustamme tätä ilmiötä, koska se on myöskin ilmaisunvapauden vastaista. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Mugelikas. Os paraísos fiscais, a fraude e a... Veroparatiisit, veropetokset ja veron kierto ovat politiikan ytimessä ja mediankin keskittyy niihin ja ne ovat tasolla, joka luokan syytöksiä, että tämä nyt, järjestelmä on mätä ytimen asti siis se, että me keskustelemme siitä, että pitää suojella imagoa ja osoittaa, miten tuomioistuimet ovat täysin ö, romahtaneet, niin kuin kaikki verotarkkailujärjestelmätkin, joilla on pyritty suojelemaan ö, rahoitusetuja. Taloudelliset voimakkaat, voimakkaat ryhmät ovat huomanneet, että tämä on uhka kansalaisille. Riskinä on siis, että perään joutuu viideksi vuodeksi vankilaan ja joutuu maksamaan miljoonia sakkoja, ja tämä osoittaa sen, miten sääntöjä on tehty väärällä tavalla. Vielen Dank. Äh, andere Kollegen haben... Paljon kiitoksia. Muita äh, puheenvuoropyyntöjä ei ole, niinpä annan puheenvuoron komissiolle. Rova Jurova. Ladies and gentlemen, thank you. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä keskustelusta. En haluaisi tässä yhteydessä esittää sellaista, antaa sellaista vaikutelmaa, että komissio ei tee tässä yhtään mitään. Minähän mainitsin, että meillä on eri lainsäädäntöaloitteita ja äh, lakeja, joiden kautta voidaan suojella ilmiantajia. Se, mitä täällä sanottiin, äh, niin näitä ilmiantajia pitää kunnioittaa, koska he te täyttävät erittäin tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan ja niin edelleen, joten meidän pitäisi pystyä heitä suojelemaan. Ja mitä aikaisemmin jo sanoin, tämä pitäisi hoitaa pääasiassa kansallisen lainsäädännön kautta. Mitä tulee Euroopan tasoon, mainitsin jo, että suojelutettu mukaan markkinaväärinkäytösdirektiivin samoin täällä tuli esille tietosuoja, tietosuojelu. Haluan kertoa teille, että työryhmä 29 on antanut ohjeistusta jäsenvaltioille siitä, miten suojellaan väärinkäytöksistä ilmoittajia ja miten otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö kansallisella tasolla. Edelleen haluaisin kertoa teille, että rahanpesudirektiivi, joka viime vuonna hyväksyttiin joulukuussa, Sielläkin on osa, jossa puhutaan niiden suojelusta, jotka kertovat eteenpäin epäilyttävistä transaktioista. Se on myös varsin tärkeä kohta. Sitten takaisin LuxLeaks-kysymykseen, joka tuli esille montakin kertaa. Luonnollisesti toivon, että ymmärrätte sen, että Euroopan komissio ei voi puuttua jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän toimintaan tässä tapauksessa, jota täällä kuvasitte. Kuitenkin olemme ryhtymässä välttämättömiin toimiin, jotta lisäämme läpinäkyvyyttä näissä veroennakkopäätöksissä. Tämä on ennaltaehkäisevä toimenpide, joiden kautta toimitaan veron kiertoa ja veron välttelyä vastaan. Näin halutaan suojella ilmiantajia Euroopan tasolla ja me haluamme ottaa käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joiden kautta suuri yleisö saa tietoa avoimella tavalla eduista, joita jäsenvaltioilla tai edustajia jäsenvaltiot myöntävät, veroedustajia jäsenvaltiot myöntävät eri yrityksille. Jo nyt komissiossa olemme hyväksyneet ensimmäisen vaiheen nimittäin jäsenvaltioiden raportointivelvoitteen sähköstä luodaan myös keske, keskitty rekisteri niin, että kaikki voivat itse nähdä, milloin veropäätöksiä on hyväksytty ja tehty. Sitten toisessa vaiheessa raportoidaan maakohtaisesti tilanteesta. Yritykset itse raportoivat myös ja kertovat tilanteestaan. Tätä sitten arvioidaan seuraavina kuukausina, että ollaan varmoja siitä, että toiminta todellakin on kaikkein tehokkainta ja tuloksellisinta, jotta saavutetaan toivottu tulos, joka on siis avoimuus ja seurattavuus, mitä tulee tietoihin, joita kansalaisille annetaan Euroopassa. Minä uskon, että tämä ennalta, nämä ennaltaehkäisevät toimet auttavat meitä toimimaan veronkiertoa ja välttelyä vastaan luonnollisesti yhdessä. Sen, tai otetaan huomioon myös ilmiantajien suojelu jäsenvaltiotasolla. Joten e, tätä kautta pyrimme ratkaisemaan nämä ongelmat, joista tänään on puhuttu. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tähän